suoriteta, se, siitä kärsivät yritykset ja kuluttajat silloin, kun velkojilla ei ole tietoa velallisen omaisuudesta. Ongelma voidaan ratkaista silloin, kun velallisella on omaisuutta EU-ssa ja ne voidaan jäljittää ja niihin voidaan kohdistaa juridisia toimenpiteitä. Komissio on ehdottanut, että laadittaisiin tällainen ohjekirja kansallisista säännöistä – ja parannettaisiin pääsyä väestörekistereihin. Komission ehdotuksessa puhutaan myöskin siitä, tulisiko viranomaisille antaa parempi pääsy veroviranomaisen ja sosiaaliturvaviranomaisten tietoihin. Yhteistyö julkisten viranomaisten välillä, sitä voitaisiin parantaa. Ja sitten komissio ehdottaa myöskin siitä, että meillä olisi jonkinlainen eurooppalainen omaisuusilmoitus, joka velvoittaisi velalliset ilmoittamaan kaiken omaisuutensa Euroopan oikeudenkäyttöalueella sakon uhalla. Minun valiokuntani on ehdottanut, että eh, velkojat hyötyisivät yksinkertaisemmasta järjestelmästä, jotta he saisivat määräyksen, jolla eh, pakotettaisiin paljastamaan omaisuus. Tällaiset toimenpiteet voitaisiin toteuttaa väliaikaisen maksumääräyksen muodossa, jossa saataisiin suoritettua heti lopullista päätöstä odotettaessa. Tässä vaaditaan myöskin tutkimusta siitä, miten kansallinen lainsäädäntö tänä päivänä toimii ja tehtäisiin ero common law-maiden ja siviilioikeusmaiden välillä. Tässä puhutaan myöskin siitä, miten tulisi identifioida sellaisia osa-alueita, joissa lisääntynyt yhteistyö voisi olla hyödyllistä ja miten esimerkiksi ihmisoikeuslainsäädäntö ja tietosuojalainsäädäntö nivotaan tähän yhteen. Me olemme pylkineet laatimaan kompromisseja valiokunnassa ja me olemme onnistuneet jo tiettyjä ryppyjä jäsenvaltioiden lainsäädännössä silottamaan tämän kautta. Me olemme pyrkineet tekemään tästä ehdotuksesta läpinäkyvämmän ja velkojen kannalta helppokäyttöisemmän ja täten on välttämätöntä, että tällainen ohjekirja, sitä tulisi päivittää ja että tieto on helposti käytettävässä muodossa ja että se on kirjoitettu ymmärrettävällä kielellä. Tärkeää on myöskin se, että tämä aloite ei korvaa, vaan kulkee rinta rinnan kansallisten toimien kanssa. Meidän täytyy tämä varoitus pitää mielessämme ja Täten tätä tulee oma-aloitteisesti edistää. Kaiken kaikkiaan tämä tulee auttamaan yrityksiä ja tiettyjä yksilöitä, jotka eivät ole tähän mennessä onnistuneet jäljittämään velallisia ja viemään heitä oikeuteen. Tämä koskee kohtuuttomasti PK-yrityksiä, koska ihmiset eivät suorita maksujaan ja tämä saattaa lannistaa yrityksiä toimimasta ulkomailla ja täten tällä on sisämarkkinoihinkin liittyviä vaikutuksia. Eli näinä vaikeina aikoina PK-yritykset edustavat hyvin suurta osaa talouksistamme. Haluaisin kiittää oikeusasioiden valiokunnan sihteeristöä ja haluaisin ylistää sitä tukea, jota äh, sihteeristö on osoittanut minulle tämän mietinnön myötä ja myöskin haluaisin kiittää kollegoja valiokunnassa. Avainasemassa tässä on se, että tämä lainsäädäntö saadaan voimaan mahdollisimman pian ja vaadin, että komissio tarttuu parlamentin suosituksiin kiireellisesti nyt kun markkinoilla on vaikea tilanne, niin meidän täytyy tässä asiassa toimia. Kiitoksia komission jäsen, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Olen hyvin iloinen voidakseni päästä keskustelemaan näitä velkojen perinnästä ulkomailla esittelijälle myöskin kiitokset. Mistä on kysymys sitten? Sekä parlamentti ja parlamentti ovat yhtä mieltä siitä, että rajat ylittävät velan velanperintä saattaa e, estää maksumääräysten asianmukaisen toiminnan Euroopan unionin sisällä, joka kuitenkin on e-, ensiarvoisen tärkeää PK-yritysten toimeentulolle nyky, nykytilanteessa aivan erityisesti mietinnön taustaa vasten ja ylipäätänsä mitä tulee läheisyysperiaatteisiin. Mikä sitten yhteisön tavoitteet ovat? Unionilla on koko joukko vaikuttavia juridisia keinoja periä tai toimia rajat, yli, rajat ylittävällä tavalla ja varmistaa palvelujen toiminta, mutta ei ole epäilystäkään siitä, että Euroopan neuvoston, Euroopan neuvoston hyväksy, hyväksyvät päätökset Äh, edellyttävät huomattavasti helpompaa ja tehokkaampaa toimintaa ja olisi mahdollista myöskin, olisi syytä saada paljon täsmällisempää tietoa myöskin esimerkiksi juuri näistä velallisen tilanteista kaikissa äh, äh, kaikki vastaukset löytyvät julkiselta web-sivulta mukaan lukien toimenpiteet, joita, joita pitää yhteisötasolla toteuttaa ajatellen juuri velkojen, velkojen saamisten perimistä. Ajatellut, tässä mietinnössä ollaan aika skeptisiä näihin ajatuksiin ja uskotaan, että, että, että sellaiset velalliset, jotka ovat häikäilemättäviä, ovat juuri tässä pääongelmana. Tässä törmätään yksityisyyskysymyksiin ja siihen, että mitä paljon, miten paljon ihmisten taloudellisesta tilanteesta voidaan julkistaa tietoa. Komissiokin toki haluaa sul- suojata ihmisten ja kansalaisten yksityisyyttä ja koskemattomuutta. Tämä, äh, tähän, äh, tässä viittaan esimerkiksi, tässä viittaan esimerkiksi ulkomailla toimivien kansallisten lakimiesten luetteloihin, Eh, joiden kautta tietoa on tähänkin asti saatu. Eh, haluan painottaa sitä, että, että, eh, että tuomioiden toteuttamisen seuranta tulee olemaan erittäin tärkeä tavoite nimenomaan tämän Tukholman ohjelman toteuttamiseksi 2010-2014. Me emme vielä kuitenkaan ole mitään lainsäädäntöä tähän äh, tuottamassa äh, konsultaatioiden äh, tuloksena, kuulemisten tuloksena komissio uskoo se, että, että kansalliset täytäntöönpanolainsäädännöt, jonka mahdollistavat julkisten rekistereiden paremman hyväksikäytön, tulevat pikkuhiljaa johtamaan siihen, että että edetään oikeata tietä esimerkiksi luomalla tällaiset varallisuusluettelot tässä komissio pystyy hyväksymään parlamentin päätöslausunnon tässä asiassa kokonaisuudessa. Kiitoksia. Äänestämme huomenna kello 12. Seuraavaksi McKinneysin mietinnön lyhyt käsittely vuosikertomus vetoomusvaliokunnan toiminnasta vuonna 2008. Esittelijä neljä minuuttia. Thank you, President, um, colleagues. Kiitos puhemies, kollegat